Tämä nyt oli vain harjoitus. Hyvä, että pääsimme taas käsittelemään asioita. Ensimmäinen kohtaesityslistalla kaksi mietintöä herra Rapkailta, herra Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustaminen. Tässä ei ole mitään keskustelemaan puhujaluetteloa. Siitä päätettiin poliittisten ryhmien puheenjohtajien kesken. Ensimmäisenä puhuu herra Bernhard Rapkai esittelijänä. Olkaa hyvä. Hmm, kiitos puhemies. Salkaa minun sanoa ensin yksi lause tähän De Magistrisin koskemattomuuteen, koska sinäkin olen esittelijänä. Haluaisin viitata siihen, että esilistalla ei ole suuntanut mitään keskustelua asiasta, vaan pelkkä äänestys. Haluaisin myös viitata siihen, että de magistris kokonaisuudessaan on viisi menettelyä. Tässä on kysymys yhdestä, joka on melko kiistämätön, ja toinen, siinä me sitten kuulemme de magistrisia. Mutta nyt... Yksi huomio tähän Olette tietenkin oikeassa. Ja hyvä tämä nyt selittää tämä aivan rauhallisesti vielä. Yksikään poliittinen ryhmä ei pyytänyt keskustelua siitä aiheesta. Siis de magistriksen parlamentaarista koskemattomuudesta, kuten herra Rapkai totesikin, ainoastaan toimitetaan äänestys. Herra Uspaskicin kohdalla puolestaan ALDE-ryhmä pyysi keskustelua. Tästä syystä me nyt käymmekin keskustelun. Demagistrixin kohdalla ei ollut tällaista pyyntöä käydä keskustelua, ja kuten minä totesinkin, hyvät naiset ja herrat, Demagistris-asia menee suoraan äänestykseen. No niin, kello käynnisti uudelleen. Niin, puhemies. Halusin vain tehdä asian selväksi, koska kolkat ovat kysyneet asiasta. Niin. Herra Uspaskihin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustaminen, siitähän tässä oikeastaan ei ole kysymys. Uspaskihilla ei ole mitään parlamentaarista koskemattomuutta. 7. Syys, syyskuuta 2010, yli vuosi sitten, parlamentti poisti herra Uspaskihin koskemattomuuden ja näin on edelleen. Herra Uspaskich on pyytänyt uusien tietojen pohjalta, joita hän uskoo, että hänellä on, että hän saisi uudelleen koskemattomuuden. Haluaisin viitata siihen, mistä tässä on kysymys. Herra Uspaskichia syytetään, Liettuan syyteviranomaiset syyttävät häntä siitä, että hän on tehnyt, rikkonut puoluelainsäädäntöä ja verotuslainsäädäntöä vastaan 2004-2006 välisenä aikana – kun hän oli oman puolueensa puheenjohtaja. 2004, vuodesta 2004 2006, vuoteen 2006 hän ei ollut tämän parlamentin jäsen, mutta hän oli Liettuan parlamentin jäsen, Seimasin jäsen. Ja vuonna 2008 Seimas poisti hänen koskemattomuutensa ja silloin hänet sitten valittiin Euroopan parlamenttiin vuonna 2009 ja hän sai uudestaan koskemattomuuden. Ja me joudumme nyt käsittelemään tätä asiaa. Me pidimme kaksi kuulemista häntä varten koska haluaisin totea tämän, koska sanottiin, että hänellä olisi mitään mahdollisuutta esittää omia näkemyksiään. Valikunnassa pidettiin kaksi kuulemista. Herra puhemies, hyvät kollegat, minä en tiedä, onko herra Uspaski syyllinen. En tiedä kuitenkaan, onko hän syytönkään. Minä en tiedä sitä, mutta se ei ole minun tehtävänikään, eikä se ole teidänkään tehtävänne päättää siitä. Se on jäsenvaltion Liettuan oikeusviranomaisten asia päättää siitä. Meidän pitää vain päättää siitä, onko olemassa kaksi ulottuvuutta, jotka merkitsisivät sitä, että koskemattomuus, joka hänellä on Euroopan parlamentin jäsenä, eh, säilyy ja saako hän toisenlaisen menettelytavan, kun sovelletaanko hän toisenlaista menettelytapaa kuin muihin kansalaisiin hänen maassaan. Minusta näin, niin, tässä on kaksi vaihtoehtoa. Nimittäin joko Tällaisen menettelyn kautta häntä estetään siitä, että hän edustajana ilmaisee vapaasti poliittisen mielipiteensä. Rikkomukset verotuslakia vastaan eivät liity mitenkään mielipiteen ilmaisemisen vapauteen. Toinen mahdollisuus on sitten se, että tämän menettelyn myötä hän, häntä painetaan poliittisten toimiensa vuoksi. Tätä voi pohtia, mutta pitkän pohdinnan jälkeen, kahden kuulemisen jälkeen, kun Liettua viranomaisilta kysytin asioista, me tulimme siihen tulokseen, että näin ei ole. Joten me emme voi tehdä mitään muuta kuin poistaa koskemattomuuden. Kollega Uspaski tästä syystä sitten kääntyi Euroopan tuomioistuimen puoleen, sen ensimmäisen asteen puoleen, ja hän pyysi, että meidän päätöksemme poistettaisiin, saatettaisiin pois voimasta siihen saakka, kunnes tapahtuu ensi pääasiassa käsittely, mutta Euroopan tuomioistuin hylkäsi myöskin sen, että tämä olisi väliaikaisesti pysäyttänyt tämän toimen voimassaolon tämän koskematon poistamisen, mutta sitten Uspaski sanoi, että Wikileaksissa on julkistettu tietoja, jotka vahvistavat hänen kantansa, ja hän siksi pyysi, että asiaa ryhtyy käsittelemään uudestaan. Ja hän sitten sanoi, että hän vetäisi pois myöskin pyyntöönsä tuomioistuimesta. Minä sanoin, että hän ei tule tehdä niin, koska tämä on ainoa tapa toimia. Siitä huolimatta hän veti pois kanteen tuomioistuimesta, joten pidimme uuden kuulemisen, käsittelimme uusia tietoja ja tulimme siihen lopputulokseen, että uusillakaan tiedoilla ehkä itse menettelyä varten nämä tiedot saattavat olla relevantit Liettuassa, mutta ne eivät riitä siihen, että ratkaistaan koskemattomuuden poistaminen. Kuultuamme häntä Käsittelimme asiasta keskustelua useissa istunnoissa ja tulimme siihen tulokseen, että ei ole muuta mahdollisuutta, koska me emme päätä syyllisyydestä tai syyttömyydestä, vaan siitä, onko hänellä etuoikeutettu asema suhteessa tuomioistuimeen. Me, meidän täytyy joko katsoa, että, että emme poliittista mielipiteenvapautta enkä poliittista vainoa. Näitä kohtia emme katso tässä, näiden tässä pätevän, joten meidän täytyy pitää sitä kiinni, että koskemattomuus poistetaan, koska sitä ei viedä, koska koskemattomuus on jo poistettu, eli ylläpidetään sitä, se päätös, joka on voimassa, eli että hänen koskemattomuutensa on poistettu, pysyy poistettuna. Kiitoksia herra esittelijä poliittista ryhmien puolesta, kansanpuolueesta Tadeusz Zwiefka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos puhemies. jo seitsemän vuoden ajan olen ollut valiokunnan jäsenenä ja tänä aikana noin kymmenkunta hakemusta on esitetty, joissa joko esitettiin parlamentaarisen koskemattomuuden poistoa tai eh, eh, myöntämistä. Ja eh, haluaisin täsmentää seuraavaa. Euroopan parlamentti on instituutio ihan omanlaisensa. Ja mitä tulee koskemattomuuteen, sille on olemassa ihan selvät rajat. Mutta kyseenalaistaminen on mahdollista vain, jos henkilö joutuu vastaamaan oman maansa tuomioistuimessa kysymyksistä, jotka liittyvät hänen toimiinsa Euroopan parlamentissa. ja pitkien PP-ryhmässä käytyjen keskustelujen jälkeen tulimme siihen lopputulokseen, että meidän on noudatettava tässä sääntöjä ja toimittava siten kuin on tähän asti vastaavissa tilanteissa ennenkin toimittu. Jos asia liittyy jollain tavalla Euroopan parlamentin jäsenenä toimimiseen, tämän, tähän liittyviin toimiin, niin e, silloin tilanne on toinen, mutta siitä ei ole nyt kyse. Ja tähän herra Rapkaikin useaan otteeseen jo viittasi. Vuosi sitten Euroopan parlamentti poisti koskemattomuuden. Tietysti voidaan nyt keskustella siitä, oliko päätös käytetty, mutta kuitenkin ryhmämme on sitä mieltä, että tätä, muutosta ei tule, tätä päätöstä ei tule muuttaa. Kiitos, aliryhmävuorosta Krevi Watson. Kiitos, puhemies. Viktor Uspaskes on Liettuassa harvinainen ilmiö. Hän on venäläinen, on menestynyt liike-elämässä ja politiikassa. Muut poliittiset puolueet ovat kärsineet hänen menestyksestä, ovat nyt nostaneet syytteitä häntä vastaan, niin minusta tämä vaikuttaa vainolta. He käyttävät valtiota hyväksi niin, että voidaan nostaa siviilikanne puoluetta vastaan ja saada siitä rikosoikeudenkäyntiä aikaan. Kun oikeusjärjestön valiokunta tutustui ensin hänen koskemattomuuteensa, tapaus oli selvä ja poistettiin koskemattomuus, mutta tämän valituksen jälkeen on tullut uutta näyttöä esille. Ei pelkästään Wikileaks-sähkeet, jotka Rapka mainitsi, ne osoittavat, että Brazauskas entinen pääministeri myöntää, että korkea-arvoiset ihmiset ovat väärin syyttäneet kollegojaan, vaan nytkin herra Damkassin presidentin muistelmat ovat sanoneet, että viisi vuotta sitten turvapalvelut painostivat presidenttiä niin, että oikeutta käytäisiin kollegaa vastaan. Siksi tällä kertaa valiokunnassa viisi jäsentä tuki herra Uspaskicin valitusta ja yhdeksän vain halusi sen evätä. Mielestäni hän on nyt joutunut kohteeksi poliittisesti värittyneessä kampanjassa niin, että hänet ja hänen puolueensa saataisiin pois politiikasta. Minä vetoan kollegoihin, että tänään hänen koskemattomuutensa palautettaisiin. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi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 sitten väärinkäytöksen kohteena eri ryhmiä ajatellen. Ja esittelijä tuo esiin eh, sen kannan, mikä on Liettuan hallituksessakin tällä hetkellä. Mutta tässä puhutaan samoista ihmisistä, jotka myöskin toivovat, että herra Uspaski saataisiin siirrettyä politiikan ulkopuolelle. Ja tämä monimutkaista asioita ja tämän vuoksi valiokunta-äänestyksenkin tulos oli sellainen, mitä se oli. PP äänesti, miten äänesti nimenomaan siksi, että Landsbergs on mukana tässä Tuossa. Mutta ei tässä nyt positiivismin pohjalta tulisi Euroopan parlamentissa toimia. Selvästikin tämä on poliittinen asia ja me äänestämme tämän henkilön pala- koskemattomuuden palauttamisen puolesta. Niin, esittelijänä tietysti, koska minä olen kestänyt aihetta pitkään. Se ei ollut mikään ilo, minä olen sitä itselleni halunnut mitenkään, mutta tämä minusta osoittaa sen, että enemmistö valikunnassa sekä ensimmäistä toisella kerralla olisi ollut väärässä. Ei ole tullut mitään tällaista tietoa. Minä en nyt ole tuomitsemassa sitä, mikä rooli herra Uspaskehilla on poliittisessa elämässä Liettuassa. Se oli minun tehtäväni, se oli teidänkään tehtävänne. Kysymys on siitä, onko hän saanut oikeudenmukaisen menettelyn vai ei. Ja silloin minun pitää todistaa, että hän ei saisi oikeudenmukaista menettelyä. Ja tällaista todistetta ei ole. Herra Tomaszewski, teidän kommenttinne bolshevismista, lopettakaapa nyt sellaiset. Antakaa nyt olla. Se se vähentää teidän omaa arvoanne. Se ei mitenkään edistä totuuden löytämistä. Tässä ei ole kysymys siitä, että sanotaan, että hän on syyllinen tai syytön. Tässä on kysymys siitä, onko häntä loukattu oikeudessaan ilmaista mielipidettään tai vainotaanko häntä poliittisesti. Olemme tulleet siihen tulokseen, että kumpikaan ei päde ja siksi tulos on ollut mietinnöissä ja päätöksissä valiokunnissa se, mikä on ollut, ja voin vain suositella, että täysistunto kokonaisuudessaan tukee näitä päätöksiä. E, Kiitoksia, herra Rapkai. Näin päätämme tämän kes- keskustelun. Äänestys aloitetaan huomenna kello 12. Seuraava kohta esityslistalla on erittäin tärkeä meille kaikille, nimittäin Euroopan neuvoston kokouksen valmistelu 8. joulukuuta 2011. Nyt käymme tästä keskustelua. Se on erittäin tärkeää keskustella näistä näkemyksistä kaikilta